Sosiaalidemokraattien ryhmältä on tullut esitys. Tarabella menee naisten oikeuksien valiokuntaan, David Martin menee Korean valtuuskuntaan. Hän korvaa Mankan. Onko teillä huomioita? Jos ei ole, niin nämä ehdotukset hyväksytään.